tämän kokouksen pöytäkirjasta. Ja nyt itse esityslistaan. Artiklan 137 mukaisesti laadittu esityslista on jaettu teille käyttöönne ja siihen ei ole tehty muutoksia ainakaan tämän päivän osalta, mutta ryhmät ovat sopineet, että Kolumbia ja Perua koskeva suullinen kysymys siirretään tiistai-iltapäivälle ja Kasakin mietintö koskien makrotaloudellinen toki kolmansille maille siirretään torstaille. Keskiviikkoa koskien ei ole tehty minkäänlaisia muutoksia esityslistaan. Ja mikäli teillä ei ole mitään huomautettavaa, niin tämän istuntojakson esityslista on täten hyväksytty. Puhemies, olen jonkun verran hämmästynyt tarkastellessani Euroopan parlamentin painopistealueita tämän, päivän esity- tämän viikon esityslistalla. On esitetty pyyntö maitoalan tilanteen suullisesta kysymyksestä. Sitä ei kuitenkaan tuettu. Ja sen sijaan taas kerran käydään keskustelua äh, homopeloista ja fobiasta. Itse haluaisin, arvoisa puhemies, tietää, miksi me emme käsittele äh, keskeisimpiä kysymyksiä, jotka liittyvät talouteemme ja kasvukysymyksiin. Frau Lulling, Sie wissen, dass Edustaja Luling, te tiedätte, että ryhmien puheenjohtajat päättävät esityslistan muodosta. Ja tulen ilmoittamaan tästä kollegoilleni, että homofobia-asian käsittelyä siirretään aikaisempaan vaiheeseen. Onko muita huomioita esityslistaan liittyen? Edustaja Odi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Valtion päämiehet kokoontuvat epäviralliseen Eurooppa-neuvostoon. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ottaa huomioon neuvoston päätelmät äh, puheessaan, vaikka se olisikin epävirallinen tapaaminen, niin tapaatte hänet illallisella. Onko neuvoston puheenjohtaja kutsuttu? Mitä hän kertoo asiasta, vaikka tapaaminen onkin epävirallinen? No nyt kävi kyllä köpelösti. Täytyy kysyä, en tiedä. Ja täytyy kysyä, että miksi Van Rompuy ei tule paikalle. Niin, oikeastaanhan hänen pitäisi olla paikalla. Niin, kollega, olkapa hyvä. Niin, kokemuksesta Tiedän, että hän on aikaisemminkin ilmoittanut, että hän ei välttämättä tule paikalle, mutta olen Odin kanssa samaa mieltä asiasta. Ehkäpä olisi paikallaan, että hän, Van Rompuyn pitäisi tietää, mitä hänen pitäisi tässä kokouksessa sanoa, mutta mehän tiedämme myöskin, että mitä tulemme kuulemaan Van Rompelta ja ehkäpä olisi paikallaan, että Van Rompuylle ilmoitetaan, että hän tulisi myöskin Euroopan parlamentin kokouksiin useammin keskusteluja seuraamaan, ainakin nykyiseen verrattuna. Hyvä, minä välitän tämän parlamentin kannan eteenpäin. ainakin ennen kuin niin sanottu perhepotretti otetaan. No niin, onko tähän liittyen mitään muuta huomautettavaa eipä näytä olevan, joten hyvät edustajat, siirtykäämme ensimmäiseen esityslistan kohtaan. Mietintö, jonka edustaja Busutille on laajatinut aiheesta sisämarkkinoiden tulostaulu. Ja puheenvuoron saa mietinnön laatia. Edustaja Busutil, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Viime aikoina on puhuttu paljon kasvusta ja siitä, miten saada Euroopan talous jälleen käyntiin.